Passiamo ora alle dichiarazioni. Siirrymme nyt äänestysselityksiin ja olen saanut valtaisan määrän äänestysselityksiä. Me voimme jatkaa istuntoa aina 14.45 asti, jotta seuraava istunto, joka alkaa kello 15, voitaisiin valmistella. Ne äänestysselitykset, joita ei ehditä käydä läpi, siirtyvät huomiseen. Nyt Zuberin mietintöön liittyvät äänestys ja selvitykset. Edustaja Kuskin, kaksi minuuttia ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Onko edustaja Kuskieri paikalla? Jollei, niin sitten edustaja Luon, yksi minuutti. Ma non c'è neanche